Liebe Kolleginnen und Kollegen, frohe Ostern allerseits. Hyvät kollegat, aloitetaan budjetin valvontavaliokunnan ylimääräinen kokous. Pahoittelen sitä, että tämä oli tarpeen, mutta kyllä pari asiaa on otettava keskustelun kohteeksi tänään. Siksi oli tärkeää, että voimme kokoontua tänään. Koordinaattorit pidetään vai ei? Kyllä, koordinaattoreiden kokous järjestetään myös. Esityslistan hyväksyminen lyhyt, mutta tärkeä. Muutosesityksiä ei ole tehty, joten näin hyväksytty. Toinen kohta puheenjohtajan, tai ensin kielivalikoima kont uutisista. Ja tätä kokousta voi seurata suoratoistona. Kolmas kohta esityslistalla. Varainhoitosäännöt. Hyviä uutisia vain. Kolmikanta keskustelussa 27. päivä maaliskuuta päästiin poliittiseen sopun artiklasta 280, eli voimaan astumisesta ainoasta avoinna olevasta kysymyksestä, ja siinä sovittiin, että kolme päivää julkaisemisen jälkeen, mutta poikkeuksia annetaan kaikille toimielimille, mitä tulee hallintomenoihin, kuudesta 76, 77-200, 243, 255, ja muutama muu artikla vasta ensimmäinen tammikuuta 2019, mutta kaikki muut astuvat voimaan, kunhan on kulunut kolme päivää tästä julkaisemisesta. Miksi tehtiin näin? No siksi, että juuri hallintomäärärahat haluttiin pitää mielessä. Muuten olisi käynyt niin, että jokainen toimielin voi hoitaa nämä asiat eri tavoin ja silloin uusi parlamentti olisi meidät kivittänyt pyrkiessään selvittämään, kuka noudattaa mitäkin sääntöä. Eli uskomme, että tämä on nyt hyvä ratkaisu ja oikea ratkaisu. Että saatiin kolmikantaa vielä järjestettyä. Kiittäisin kaikkia, jotka osallistuivat tähän, jotta tämä vaikea kysymys saatiin vielä hoidettua. Heti kun Koriperin kirje on saatu ja konsolidoitu teksti, niin silloin teksti saadaan äänestettäväksi tänne ja budjettivaliokuntaan myös. Tervehtisin valiokunnan yhteisesittelijä Ashworthia. Ja haluaisin vielä muistuttaa, mitkä ovat keskeiset seikat. Ei tällaisia EUn sisäisiä trust-rahastoja ja on puhuttu, että rakennerastoista ei siirretä esiriin varoja. Tämä on ollut toive näistä vastuuvaliokunnista ja budjettivaliokunnan toimivalta on ylläpidetty siirtojen osalta. Toisia, toisia tärkeitä kysymyksiä olivat tulospohjaisuus, miten tuloksia mitataan ja se, että että korvauksia tehdään sen mukaan, mitä tuloksia on saatu aikaan. Ja sitten sisäiset tulot. Neuvosto halusi näistä eroon, mutta näin olisi kulunut hukkaan varoja, joten tämä oli kysymys, jossa me todella taistelimme tiukasti. Ja sitten kriisivaraus ja joustovaraus tässä on vielä tehtävä lisätyötä monivuotisten rahoituskehysten ja sitä koskevan asetuksen osalta. Parlamentin roolia on vahvistettu uusien temaattisten rahastojen osalta. Ja eri rahoitusmuotojen yhdisteleminen, rakennerahastot, esir ja niin edelleen näitä menettelyitä yhdistettiin ja yhtenäiset säännöt takuille EUn budjeteista, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista myös ESIR saada varanhoitoasetuksen piiriin. Uusi artikla, joka koskee tilintarkastuskomiteoita, tässä oli tiukasti töitä tehtävä vastuuvapausmenettelyn nopeuttamiseen pyrittiin, se ei onnistunut jälleen, mutta yhteinen julkilausuma kuitenkin on jotta saataisiin aikateulua nopeutettua N plus 1, ainakin saataisiin vähitellen eikä N plus 2 niin kuin tällä hetkellä. Ja vuosittaisten töintökertomusten julkistaminen ja tämä on tärkeää, jotta koko prosessi saadaan nopeammaksi. Kiittäisin kaikkia. Inesiä erityisesti tietysti kollega Ajela Sendere, joka on aina mukana tässä työssä. Ja kiittäisin kaikkia niitä, jotka ovat tehneet niin kovasti työtä. Komission edustajat ovat myös paikalla. Totta kai kiittäisin myös budjettivaliokunnan ja budjetin valvontavaliokunnan sihteeristöä kaikesta työstä ja neuvonannosta. Kollega Ashworth saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, <coughs> thank you, Chairman. Well, I too have... Kiitoksia puheenjohtaja. Jotenkin kiitoksen sanoja, mutta sitä ennen on sanottava, että tämä on ollut pitkä prosessi ja olen oikein iloinen siitä, että olemme päässeet tien päähän. Haluaisin kommentoida sen verran, että tämän asetuksen laatiminen tulee aina vaatimaan jonkinlaista tasapainottelua. Kaikki puolueet lähtivät tähän aiheeseen niin, että saataisiin aikaan yksinkertaistamista järjestelmään, erityisesti käyttäjille, niin että byrokratia saataisiin purettua. Toisaalta meidän on oltava tietoisia siitä, että nämä valvonta- järjestelmät, että niiden oltava riittävän kunnollisia niin, että voidaan estää varojen väärinkäyttö. Ja kolmas asia, joka haluttiin ottaa mukaan, koskee tätä tulospohjaista budjetointia. Se on aivan selvä, kun katsotaan tulevaisuutta. Resursseja on aina vain vähemmän, ja tämä edellyttää sitä, että päätöksen teokseen, tekoon on, on perustettava enemmän nämä tulokset ja parempi pohjatieto. Olen tie, iloinen siitä, että tässä asetuksessa olemme nyt lähteneet tälle tielle ja ottaneet ensimmäiset askeleet. Matka on toki vielä pitkä, mutta se mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet koskee säännöksiä, jotka rohkaisevat tulos perusteisen budjetin kulttuurin tielle komissiota ja todella halusin vielä lisää yksinkertaistamista, jos tähän sinne on ymmärrettävä, että, perus, että tulospohjainen budjetointi merkitsee aina lisää valvontaa eikä vähemmän. Ja tässä mielessä uskon, että olemme kyllä saavuttaneet järkevät tasapainoiset tulokset. Puheenjohtaja täällä puhui jo näistä asioista. Esimerkiksi hakemisprosessi on yksinkertaistettu. Tukien hakemisessa olemme korostaneet enemmän tulospohjaisiin paksuihin ja myös suhteellisuutta on korostettu tapahtuu valvonta- ja tarkastusjärjestelmissä. Parlamentin kanta on säilytetty, se on jopa vahvistunut. Olemme säilyttäneet nykyvaltuutemme budjettimenettelyssä ja olemme vahvistaneet tämän voittotuottamattoman periaatteen tukien kohdalla. Ja käytimme paljon aikaa erityisrahastojen kanssa. Emme äh, äh, halunneet sitä sisäinhallinnointiin. Nyt komission on toki toteutettava nämä säännökset. Minun mielestäni jonkinlaista kulttuurimuutosta komission kaivataan ja olen kyllä tietoinen siitä, että pääsihteeri ja komissari Oettinger ovat tähän asiaan jo paneutuneet. Kuten puheenjohtaja sanoi, minäkin haluaisin vielä kiittää kaikkia hyvästä lujasta työstä. Australian Nadia Calvino äh, komissiosta häntä haluaisin kiittää ja budjetti, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Jean Artyitä. Hän on antanut aina tähän tulkoa ja sitten äh, varjoesittelijät. Äh, haluaisin erityisesti kiittää teitä puheenjohtaja Ingeborg Gräsliä. Haluaisin kiittää. Hän on johtanut koko tätä prosessia. Minun mielestäni hän on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä ja olemme syvästi kiitollisia teille. Kiitoksia. Ines, pitää. Sí, gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä alkuun on muistettava, että nämä harjoitukset ovat aina hieman ristiriitaisia. Haluamme yhtäältä tiukentaa näitä valvonnan määräaikoja, kuten esittelijä sanoi. Tämä N plus 1 periaate Uskon, että tähän voidaan päästä ainoastaan, mikäli ollaan laajasti yhtä mieltä kaikkien toimielinten välillä tästä. Ja kun puhun kaikista toimielimistä, on luen mukaan myös jäsenvaltiot, koska sieltähän suuri osa ongelmista juur, juonta juurensa ja myös muiden toimielinten on tehtävä työnsä paremmin ja nopeammin, jos mahdollista. Kuitenkin laatu on tässä kaikkein tärkeintä. Aina kun lähdemme uudistamaan varanhoitoasetusta. Minä vaatisin tässä määräaikoja ensi kertaa, kerralla vaatisin, että esittelijä kertoisi, kuinka monta kuukautta meillä on aikaa ennen kuin menetelmä on saatava päätökseen. Uskon, että tämä olisi mie- mie- myönteistä, olisi tiedettävä tämä, ja näin emme menetä aikaa eh, kuukausitolkulla, vuositolkulla näihin kokouksiin. Mehän eh, aloitimme niin, että meillä oli kaksi esittelijää, budjettia ja, ja talousarvojen valvontavaliokunnan valvontavaliokunnan esittelijä. Näin katsoimme enemmistön ja sitten kuukausin jälkeen pääsimme eteenpäin ja loppujen lopulta kävi niin, että yhden ryhmän käsiin nämä jäivät, koska edustaja vaihtoi ryhmää. Näin ollen meillä on asetus, jossa kuukausien työn ansiosta voimme sitä kyllä nyt yleisesti ottaen tukea, mutta toisessa mm, jatkossa meidän olisi menee, parannettava menettelyä ja asetteltava selkeät määräajat niin, ettei tämä veny loputtomasti ja sitten olisi varmistettava myös se, että tämän parlamentin enemmistö on mukana tässä konsensuksessa työn aikana eikä petetä meitä muita, jotka olemme parlamentissa mukana, joten tulevaisuudessa toivoisin tällaista muutosta. Tuloksista olen yhtä mieltä. En voi tässä muutakaan sanoa. Tässä on merkittävästi ponnisteltu kaikilta taholta. Haluaisin kiittää esittelin edustaja Mankaa, joka ei ole valitettavasti täällä paikalla, koska hän on transa, mutta hän on tehnyt työtä meidän, meidän kanssa. Haluaisin kiittää myös ryhmämme sihteeristöä. Siellä on tuntikaupalla opeteltu näitä asioita ja sitä, kuinka voitaisiin helpottaa sitä, että budjetista edun, budjetin edunsaajien tilanne helpottuisi palasin viikonloppuna omalle alueelleni ja näin siellä, kuinka tutkimus ja kehitys ja maataloustukien saajat valittavat, että, että paperityö vain kasvaa ja kasvaa, se on äärettömän turhauttavaa. Jossakin vaiheessa meidän olisi kyllä pyrittävä toimimaan niin, että paitsi Euroopan tasolla, niin myös täytäntöönpano puolella muilla aloilla, paikallisella tasolla voisimme saada leikattua sitä valtavaa paperityötä ja vähentää näitä vaikeuksia ja monimutkaisia kysymyksiä, joita edunsaajilla on. Tämä oli nyt jälleen yksi yksinkertaistamisharjoitus ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästä valtavasta työstä ja ymmärryksestä myös. Haluaisin kuitenkin tällä ääneen julkisesti todeta, että parlamentti pyysi virastojen tarkastuksen osalta että ne palautettaisiin tilintarkastustuomioistuimen katon alle ja että voitaisiin rahoittaa nämä tarkastukset julkisin varoin, eikä niitä pitäisi ulkoistaa. Tiedän, että vaikka ponnistelut ovat olleet suuria ja esittelijä on pyrkinyt tässä asiassa neuvottelemaan, niin me muutkin, kun teimme työtä neuvoston kanssa, on totta, että puheenjohtajakaudet ovat täällä seuranneet toinen toistaan ja aina piti ryhtyä opettelemaan alusta se, mistä olemme olleet keskustelemassa, niin tämä on voinut vähän tietä vaikeuttaa, mutta tämä oli kyllä aikamoinen okalihassamme tämä virastojen tilanne ja niiden tarkastamisen vaikeudet, erityisesti liittyen tulosten tarkastukseen. Kyllä tässä pitäisi päästä sopimukseen komission ja neuvoston kanssa niin, että saataisiin riittävästi varoja, riittävästi rahoitusta näiden tarkistusten saattamiseksi julkiseksi jälleen puhuin siis kattavista äh, tarkastuksista, niin tänä olisivat tilitarkastustuomioistuimen valvonnan alla. Haluaisin nyt kiittää valiokunnan sihteeristä Calvino Oliviertä koko tätä tiimiä, jonka ansiosta hyvin tuloksiin päästiin. Haluaisin kiittää myös molempia esittelijöitä hyvästä tuloksesta. Also was das Thema Entlastung betrifft. Mitä vastuunvapausmenettelyyn tulee, jos olen oikein ymmärtänyt, meidän pitää vielä tarkastella tätä kysymystä ja katsoa, mitä määräaikoja voidaan leikata ilman, että uhataan itse sisältöä. Tässä komission ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa on työtä jatkettava. On tärkeää, että katsotaan määräaikoja uudestaan, koska me päättää tietenkin tällä, mitä haluamme, mutta ihan siinä ole järkeä, jos ei tästä voida pitää kiinni. Eli mikä on mahdollinen määräaika? Se on tärkeää tietää, koska tietoa tarvitaan myös jäsenvaltioista paljon. Eli tällä tiellä on jatkettava. Me taistelemme jokaisesta kuukaudesta tällä hetkellä. Nyt puhutaan huhtikuusta. Jos onnistuisi se, että joulukuussa N plus 1 saataisiin tämä aikaiseksi, se olisi jo suurin menestys. Mitä virastoihin tulee, tilanne ei muutu sinänsä, koska budjettineuvotteluissa emme onnistuneet siinä, että neuvoston kanssa – olisi annettu tilintarkastustuomioistuimelle lisää varoja, jotta voitaisiin antaa tehtäväksi myös yksityisille yrityksille näitä tehtäviä. Tämä ei muuta. En haluaisin antaa edustaja Valbrukille puheenvuoron. Hän on tehnyt todella kovasti töitä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. It's my turn to... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä, edustaja Ashworthia ja edustaja Ajalaa ystävällisistä sanoista ja kaikista työstä, jota on tehty, että tämä prosessi saatiin hyvään päätökseen. Tiedätte, miten tärkeää komissiolle on ollut se, että saadaan nyt vakaat puitteet, joiden varaan voidaan rakentaa jatkotyö, kun suunnitellaan tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä. Olemme hyvin iloisia siitä, että olemme nyt tässä tilanteessa, joka on nyt selvä. Kiitos kaikista ponnisteluista. Haluaisimme vain painottaa sitä, että on tärkeää, että voimanastuminen tapahtuu mahdollisimman pian. Eli siihen, jos voisitte katsoa, saataisinko hyväksyntä aikaiseksi viimeistään heinäkuussa. Kiitos. Ja, wir haben es vor, aber eine wichtige niin, tärkeä edellytys olisi kai se, että meillä olisi teksti, joka voitaisiin täysistuntoon tuoda. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan. Päätöslauseema. Onko täältä nyt oikean kohdan? Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen. Tällaista otsikkoa ei voi ulkoa muistaa kyllä. Näitte tämän päätöslausemaesityksen. Ja tässä päätöslausemassa on tavoitteena se, että selvitetään nimitysprosessia mahdollisimman neutraalein sanakääntein. Ja mahdollisimman rauhallisesti nyt todeta tämä tilanne. Me siis ensin selvitämme faktat, factual elements, ja sitten tämä ura, kehitys ja aikaisempien pääsihteereiden urakehitys ja sitten itse nimitysprosessi, joka selvitetään – ja tässä pyritään sitten myös arvioimaan tilannetta ja sitten on vielä johtopäätökset. Minun johtoajatuksena oli se, että meidän pitäisi kääntää katseet nyt tulevaisuuteen. Ennen kaikkea ajatellen sitä, mikä oikeusperusta meillä tulisi tässä olla. Tämä on ollut minulle johtoajatuksena myös, koska En kunne, tunne mitään päätös, anteeksi, sopimuskohtaa, jossa voitaisiin lähteä purkamaan tätä nimitystä, eikä sitä tässä esitetäkään. Meidän pitäisi myös pitää kiinni henkilöstösäännöistä. Eli mahdollisimman neutraalisti pyritään selvittämään tämä asia – olen saanut tähän 129 tarkistusta ja nyt kysymys kuuluu, miten tämä asia hoidetaan. Pahettelen, olen Liettuassa ja Latviassa budjetinvalvontavaliokunnan matkalla viime viikolla, joten vasta viikonloppuna lähdin työstämään äänestysluetteloa. En pystynyt sitä tarkastamaan tämän, kun matkustin tänne tänään, mutta lähetän tämän tänä illalla, haluan kuitenkin selittää, miksi suosittelen kaikkien tarkistusten hylkäämistä. Siksi, että uskon, että päätöslausema nyt jo antaa tilaa kriittisille äänille. Kritiikki on esitetty, tunnustettu, että se on ihan paikallaan. Ja nyt mielestäni on ihan hyvä jättää pois lisäkiristykset tähän tekstiin. Eli Kiittäisin kaikkia, jotka ovat pyrkineet parantamaan tekstiä tai kiinnittäneet huomiota faktavirheisiin, mutta minä suosittelisin nyt, ettei lähdetä tiukentamaan eikä toisaalta vesittämäänkään tämä tekstiä. Tämä haittaisi parlamentin uskottavuutta. Ja näin siis ajattelen toimia päätöslauselman esittelijän roolissa. Tällaista minulla on tietenkin vain yksi ääni, joten tämä jää teidän käsinne, mutta toivoisin kuitenkin, että otetaan huomioon, minkälaiset oikeusperustat on olemassa. Henkilöstösäännöissä vain artikla 50 en lähtisi sitä ajamaan, koska budjetin valvontavaliokunta näin me voi oikein vaatia tällaista, joten tämä olisi nyt se, mitä minä suosittelisin. Joitain tarkistuksia olen hyväksynyt, koska olin sitä mieltä, että ne paransivat tekstiä, mutta 85 prosenttisesti ehdotan vastaan äänestämistä. Haluaisin muistuttaa, että oikeudellisen yksikön kollega on täällä, mikään en nimensä olikaan, niin Edustaja Montebello, anteeksi, vain pahoittelen. Oikeudellisen yksikön edustajana Montebello on paikalla ja hän on tietenkin valmis myös vastaamaan kysymyksiin. Saimme toiset kysymykset ja vastaukset. Ehkä voitaisiin katsoa sitä. Jos haluaisitte käyttää puheenvuoron, saatte sen nyt. Olkaa hyvä. Merci, merci madame. Kiitoksia puheenjohtaja. No, mitä tästä sitten sanoisin? Komissio on pyrkinyt perustelemaan tilannetta. Näemme, että on tarvetta eh, perustella tätä nimitystä ilman julkistamista, koska nyt todella viranomaiset virkamies äh, on lähtenyt. Tässä on vira, vedetty eri asioihin, luottamus äh, viran, virkamiehen ja puheenjohtajan välille palveluiden ja yksikön toiminnan jatkuvuus, poikkeukselliset olosuhteet, jotka johtuvat Brexitistä. No ei parlamentin oikeus, oikeudellisen yksikön tehtävänä ole arvioida tätä, mutta voidaan todeta, että kyllä tässä komissio on vahvasti pyrkinyt perustelemaan toimintaansa. Haluaisin muistuttaa siitä, että, että tässä on viitattu reiluun viestintään. Tässä on Turkotapaus, jossa meillä on oikeuskäytäntöä nähtävillä. Haluaisin muistuttaa, että tämän tyyppistä virkaa varten periaatte koskee sitä, että kuitenkin pitäisi julkistaa tämä paikka ja poikkeuksellisesti perustelussa tapauksessa voidaan ajatella, että, että virkaa kohdennetaan uudelleen ohjesääntö on, on sellaisenaan pätevä, sitä ei tarvitse muuttaa, vaan sitä vain sovelletaan. Ja kuten totesit, ehkä tästä voidaan siinä jotain oppia tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia. Sydämessä kiitokset tietenkin. Kiittäisin komissiota myös toisen kyselykaavakkeen vastauksista. Ehdotan tätä siis linjana. Kysymys kuuluu nyt, haluaako joku käyttää puheenvuoron, Ines? Si, ähm. Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää tehdystä työstä. Ehkä olisi ollut fiksumpaa antaa tästä lyhyempi päätöslauselma ja antaa jäsenille mahdollisuus tehdä tarkistuksia, jos nyt sanotaan, että tämä tehty työ jää hyväksymättä, niin tätä emme kyllä voi parlamenttina hyväksyä. Toisekseen, jos on totta, kuten totesit, eli että mikä oli pääsihteerin pohja tästä, mikä oli tässä oikeusperusta, eihän sellaista melkein olekaan, olen tästä aivan ihmeissäni. Ja komissaari Oettinger kyllä on tässä pyrkinyt ponnistelemaan ja tunnustan tämän, kun hän on pyrkinyt tarjoamaan mahdollisuutta tavata äh, komission pohtia sääntöjen uudistamista, koska tämähän teki selväksi sen, että vaikka tässä sääntöjen mukaan juuri ja juuri tämän voitiin tehdä, niin tapa, jolla sääntöjä noudatettiin, ilman komission perusteluja aiheutti tämän tilanteen, jossa olemme. Se ei ole hyvä komissiolle eikä se ole hyvä millekään eu toimielimille. Joten uskon, että nyt olisi syytä esittää hyvin selkeästi tiukaksi, tiukasti, että sääntöjä on uudistettava. Jos pääsihteeriä ei voida irtisanoa, joka saattaa tehdä ihan mitä tahansa. En nyt puhu Selmajärjestä, vaan yleisesti ottaen en nyt mitenkään henkilökohtaisesti tarkoita häntä, vaan tarkoitan ketä tahansa pääsihteeriä, joka tulevaisuudessa tai menneisyydessä on saattanut aiheuttaa ongelmia, eikä ole nyt mitään mallia, jonka kautta hänelle voitaisiin esittää tällainen epäluottamuslause, niin onhan tämä taas yksi syy sille, että kyllä näissä säännöissä on korjaamisen varaa. Eli heti kättelyssä voidaan sanoa, että jollakin tavalla olisi näitä sääntöjä uudistettava. Tällainen pääsihteeri, joka on koko hallinnon näkyvä hahmo, jolla on monimutkaisia hankkeita tehtäviä joka viides vuosi. Kaikki nämä kabinettien ja komission jäsenet vaihtuvat, on tämä monimutkaista. Kyllä tässä jotenkin pitäisi tähän asiaan puuttua. Jos emme tee sitä nyt, niin ei tästä helpotu, vaan päinvastoin. Eikä tämä päde vain komission, vaan on muitakin instituutioita, joista hyvin tiedämme, mitä tarkoitan. Vastuullisuuselementti on tärkeää ja se edellyttää, että parlamentti pyytää uudistuksia ja komissari Oettinger kyllä käsittääkseni ojensi meille käden tätä varten tässä joitakin päiviä sitten. Omassa ryhmässäni me vielä Tulemme keskustelemaan toki tästä asiasta myös täysistunnossa, mutta nyt ei varmastikaan ole oikea aika eh, kehittää mitään epävakautta, ottaen huomioon, että tässä on Brexit kesken ja keskustelut ovat alkamassa budjetista ja mitä kaikkea muuta tästä, tässä onkaan Lähi-Itän on aikamoinen paukku tällä viikolla ja se, mitä Yhdysvaltojen kanssa tapahtuu, nämä kaikki uhat eh, kansainväliselle kaupalle, joten ei nyt ole todellakaan hyvä aika aloittaa ja avata mitään Pandora-lipasta, kun emme tiedä mihin joudumme. Kyllähän tässä aikaisemminkin näin toimittiin, tiedetään kyllä mihin päädytään. Joten vastuullisuusnäkökulmasta ajatellen ja ottaen huomioon komission puheenjohtajan ja tämän nimitetyn uuden pääsihteerin välillä, niin uskon, että tässä vaiheessa ja huomioida myös nykysäännöt, jotka eivät selvästikään ole hyvät, niin ei meidän tässä nyt pidä lähteä hötkylemään, mutta kunhan säännöt on hyväksytty, niin sitten on kyllä, on kyllä jollakin tavalla äh, toimittava niin, että uusi komissio ei jatkaisi vanhaan tapaan. Tarvitaan uusia sääntöjä ja ne on, tar- on, on todella tarkistettava nämä päätökset. Minulla ei ole mitään Selmajeria vastaan henkilönä ei minulla ole mitään tällaista en edes tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta sen sijaan tämä tehtävä, tämä virka, jotta uusi komissio olisi vahvempi eikä heikompi, niin olisi syytä tarkastaa tämä nimitys, jos hän haluaa asettua ehdokkaalle niin ihan vapaasti. Ja sitten tämän parlamentin kannalta komission pitää pyytää meiltä kanta. Ei meillä ole veto oikeutta. Olen yhtä mieltä tästä autonomiasta ja kyllä tämä pitäisi mahdollistaa riittävän vuoropuhelu, ettei näin enää tule käymään, mutta on selvää, että olemme tässä antamassa siunauksen myös Olafin johtajalle ja pääsihteerin osalta. Olen sitä mieltä, että sen jälkeen, mitä nyt on tapahtunut, niin kyllä komissio on sen velkaa, että uudistetaan sääntöjä ja tarkastetaan tätä nimitystä sen jälkeen, kun komission kausi päättyy ja parlamentilla pitää olla tässä sananvaltaa. Näiden elementtien kautta pitäisi saada tuleva sopimus aikaan niin, että vältettäisiin jatkossa tämän kaltainen tapahtuma. Also, ja. also wenn man, wenn man den niin, jos tekstin lukee, niin oikeastaan tämä kysymys on siellä ihan selkeästi mukana. Yksi kompromissi, että ehdottaisin 104, 6 ja 7, jossa juuri puhutaan siitä, mikä yhteys on tämän kabinettien ja niin kutsutun parasytaasin välillä ja muravirkamiesten välillä. Tässä voidaan vielä jotain ehdottaa. Pohdin tätä vielä ehkä pienen virkeen verran olen kyllä sitä mieltä, että tässä on ihan tärkeitä ehdotuksia, jotka voidaan vielä sisällyttää sinne, mutta toivon vain, ettei tämä ärtymys tästä tapahtumasta ei saisi ihan suoraan näkyä tässä parlamentin päätöslausemassa, jossa kyllä esitetään kritiikkiä. Kollega De Jong on pyytänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin ensin kiitellä tämän tekstin analyyttisestä osiosta. Tähän on mennyt paljon työtä, käytetty paljon energiaa. Oikein hyvä. Vähän muutettavaa tässä olisi, mutta tässä tarvitaan kyllä jotain enemmän kuin että todetaan, miten henkilöstösäännöt toimivat käytännössä. Koska kyse on siitä, minkälainen riski tässä on nyt imagon osalta. Komission pitää kiinnittää tätä huomio, tähän huomiota samoin kuin muiden toimielinten, eli minkälainen kielteinen imagovaikutus tässä on. Tässä on kyse toimielimen edusta siitä, oliko tämä nyt oikea päätös ja onko tällainen kuuden minuutin nimitys paikallaan. Kyllä kai ymmärretään, että ihmiset kiinnittävät tällaiseen huomiota, erityisesti näinä päivinä, jolloin puhutaan yhä enemmän avoimuudesta. Kyllä jos komissiossa ymmärretään mitä aikaa eletään tällä hetkellä. Tämä uuden tyyppinen avoimuus liittyy parlamentin, jäsenvaltioiden ja komission toimintaan. Eli tässä on ajateltava, miten on haitattu imagoa. Tässä pitäisi siksi näkyä jotain muuta kuin pelkät faktat. Komission puheenjohtaja varmasti ymmärtää tämän samoin kuin ensimmäinen varapuheenjohtaja, samoin kuin budjetista ja henkilöstöstä vastaava henkilö. Jos ei kaikilla ollut selvänä tämä toiminta toiminnan menetujen mukaisesti, niin silloin tämä on kyllä ongelma. Toinen seikka. Jos ajatellaan, että henkilöstön kannalta ei oltu tässä nyt ihan tätä päivää tämä nimitys, niin sillä voi olla, että virkamiehet kääntyvät tuomioistuimen puoleen. Ja tässä meidän pitäisi tuntea, että voimme tukea – Oliko tässä jotain vaihtoehtoja B-selmäjäden lisäksi? Eli se on huono uutinen silloin virkamiehille Euroopan komissiossa, jos ajatellaan, että on olemassa vain yksi vaihtoehto. Meillä pitää kyllä ajatella, että on olemassa myös vaihtoehto B, entä kaikki muut ihmiset, jotka ehkä olisivat olleet myös sopivia tähän ja jotka ehkä olisivat myös näyttineet kollegion luottamusta, ei ehkä ainoastaan puheenjohtajan tässä tapauksessa. Ja tämä ei ole mennyt nyt ihan taiteen sääntöjen mukaisesti. Tämä liittyy kyllä parlamenttiin myös. Todella, kun ajatellaan sitä, että siellä voi olla sellaisia virkamiehiä, jotka haluaisivat viedä tämän kysymyksen tuomioistuin käsittelyyn. Toinen kysymys on tietenkin tiedotusvälineet, se miten tässä on lehdistön suhtauduttu, on kyllä aivan ennen näkemätöntä, että esitetään, että tässä on faktat. Kyllä tällä on tietyt vaikutukset aivan varmasti. Vaikutukset näkyvät joissain kollegoiden tarkistuksissa, joissa mennään pidemmälle, halutaan eroon Selmayerista kokonaan. Omissa tarkistuksissani olen pyrkinyt ajattelemaan sitä, että emme ihan tarkkaan tiedä, onko tässä ja miten pitkälti rikottu sääntöjä. Ehkä Selmair voisi vapaaehtoisesti luopua pääsihteerin virastaan ja pohtia, mikä olisi paras ratkaisu. Kaikki tämä ottaen huomioon tämän toimielimen edut laajen, laajasti. Mutta nyt ei tarvitse puhua Brexitistä ja erityisoloista, koska komissiossa on muutakin kuin Selmayr. Jos olemme niin riippuvaisia Selmaieristä, niin eihän se ole mahdollista. Ei koko komissio voi olla riippuvainen yhdestä henkilöstä. Siellä on tuhansia virkamiehiä, jotka sopivat vallan mainiosti myös korkeisiin virkoihin. Näistä asioista on äänestettävä täällä ja pian myös täysistunnossa – uudestaan ja katsotaan sitten, minkälainen tulos saadaan. Budjetin valvontavaliokunta on tärkeässä asemassa ja on tärkeää, että tehdään rakentava ehdotus. Joten ei haluta nyt eskaloida tilannetta entisestään. Mutta kyllä kuitenkin on todettava, että jonkinlaisilla toiminnalla on oltava aina vaikutukset. Ei voida vain sanoa, että todetaan tämä ja katsotaan, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä, jotta vältetään tällainen tulevaisuudessa. Se ei riitä tähän päätöslauselmaesitykseen. Kiitos. Kiitos kollega Gerbrandi. Um, thank you, Madam Chair, and, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset tästä päätöslauselman luonnoksesta. Yhdyn niihin kollegoihin, jotka sanoivat, että tämä oli aika vahvasanainen luonnos. Kiitokset, suuret kiitokset tästä. Minun ryhmäni kuitenkin uskoo, että siellä ja täällä sitä olisi vielä syytä vähän hioa. Siksi olemme tehneet muutamia tarkistuksia, emme kovin monia, mutta joitakin, ja uskomme, että ne ovat tärkeitä. Pari huomautusta. Ensinnäkin, jos on vain yksi instituutio, joka demokraattisesti valvoo komissiota, se on tämä, tämä talo täällä. Mikäli on levottomuutta poliittista nimityksestä komissiossa, niin uskon, että on vain yksi instituutio, joka voi siihen asiaan puuttua, ja se on nimenomaisesti tämä talo. Joten en ole yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on vain komissiolle kuuluva asia, eikä parlamentilla ole mitään syytä panna siihen nokkaansa. Tuoko se levottomuutta vai tuoko se haittaa Euroopan unionille laajemmin? En usko, että että levottomuus on parlamentin lietsomaa, vaan kyllä se on komission itsensä aikaansaamaa, kun ajatellaan sitä, millä tavalla komissio on käyttänyt omia menettelyitään, kun se on nimittänyt uuden pääsihteerin. Yhdessä kollegani Denis de Jongin kanssa haluaisin korostaa sitä, että tämä lehdistön tilaisuus, jossa oli useittain komission edustajia, niin se ei ollut esimerkki mistään ihanteellisesta viestinnästä. Suurin osa tästä levottomuudesta on kyllä mielestäni saatu aikaan ihan tuolla komission puolella. Odottelen tässä vielä sitä, että Euroopan komissio tunnustaisi, että menettely ei ollut mitenkään ihanteellinen. Tällaista emme ole nähneet ensimmäisessä kirjallisessa vastauksissa emme ole nähneet, että komission, komissari Oettinger olisi sitä tunnustanut millään lailla tässä valiokunnassa kuulemistilaisuudessamme, eikä, eikä toisessakaan paketissa kirjallisia vastauksia. En ole nähnyt, että millään tavalla olisi tunnustettu sitä, että tämä menettely ei ollut mitenkään ihanteellinen. Minusta olisi ollut parempi, jos asiaa olisi hoidettu vähän toisella tavalla. Tämä on valtava ongelma, joka minulla tässä nyt on. Voimme olla hyvin kriittisiä, mutta kyllä me tarvitsemme myös komissiolta tunnustusta, että kyllä tässä toimittiin tavalla, joka oli kaukana ihan teellisestä. Sitten tästä asiasta, että kyseessä on poliittinen nimitys ja että nykyinen pääsihteeri voisi pysyä toimessaan tämän komission toimikauden loppuun asti ja uusi komissio ja sen uusi puheenjohtaja nimittäisi seuraavan pääsihteerin. Minä kyllä vastustan vahvasti pääsihteerin toimen poliittisoimista Euroopan komissiossa. Meillä on poliittiset kabinetit kaikilla komissaareilla. Ja sitten tämä virkamiespuoli, sen pitäisi olla mahdollisimman neutraali ja siinä on mukana myös pääsihteeri. Ei se tarkoita, että olisi mitään erityissuhdetta komission puheenjohtajien pääsihteerin välillä siinä tapauksessa, että komission uusin puheenjohtaja pitää hyvin hankalana tehdä työtä silloisen pääsihteerin kanssa, niin se voisi sitten tarjota perusta niin, että voitaisiin muuttaa muuttaa pääsihteeriä, mutta se, että tästä toimista tehtäisiin poliittinen toimi, joka henkilökohtaisesti linkitetään komission puheenjohtajaan, minusta tämä on väärä tie. Jos muistatte, aikaisempi pääsihteeri Alexander Italiano, niin en tiedä kuinka moni täällä tietää, mikä rooli hänellä oli viime vuosien aikana. En usko, että monetkaan tiesivät, mikä rooli hänellä oli viimeisen kahden vuoden aikana. Hän nimittäin pelasi peliään aika neutraalisti. Hän ei ollut ollenkaan näkyvä henkilö. Paljon näkymättömämpi kuin hänen eh, Sorensa Catherine Day Kyllä minun ryhmäni tätä vastustaisi. Tässä valiokunnassa uskon, että meidän pitäisi nyt vain äänestää näistä tarkistuksista ensi viikolla ja katsoa sitä, mitä teemme täysistunnossa. Uskon vieläkin, että vastuukomissaari, eli puheenjohtaja Juncker, hänen pitäisi olla vastuussa tälle talolle ja ihan täysistunnossa vahvasti tuen täysistuntokeskustelua sen jälkeen, kun olemme äänestäneet asiasta maanantai-iltana kontvaliokunnassa niin, että näin voitaisiin koko tämä asia saada pakettiin komission puheenjohtajan kanssa. Näin myös komission puheenjohtaja voisi saada mahdollisuuden tunnustaa, että tämä menettely ei todellakaan ollut ihanteellinen. Kollegi Pirinski, pitää. Edustaja Pirinski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen pitkälti yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että tässä keskustelussa nyt ei pitäisi tunteiden tai liian latautuneen kommentteihin ohjata keskustelua, vaan pitäisi katsoa, mikä tässä on se, mikä on olennaista. Vastuun määrä, jota tämä edellyttää. Minun kysymykseni pohjimmiltaan, rouva puheenjohtaja, on sekä teille että kollegoille seuraavan suuntainen. Päätösosaman luonnoksessa on kohta 18, jossa todetaan, että parlamentti toteaa, että kaksivaiheinen nimittäminen, joka tapahtuu pääsihteerin osalta, on menettely, jossa jopa venytettiin hiukan, ylitettiinkin lain asettamia rajoja. Minusta se on aika täsmällinen kuvaus siitä, mitä on tapahtunut. Mitä sitten seuraa päätösasemassa on sellaisia asioita on otettava opiksi. Ja sen lisäksi, mitä pitäisi ottaa opiksi, pitäisi kenties olla myös toimia. Eikö olisi tarvetta jonkinlaiseen vaadittuun toimintaan, jossa tämä havainto, eihän sitä voi jättää pelkästään tähän, että puhutaan siitä, että on asioita, joita pitää ottaa opiksi. Ja toivonkin, rouva puheenjohtaja, että te olette, olette hyväksynyt sellaisen tarkistuksen, jonka teimme kollegojen Ines Ajalan kanssa. Te olette siis hyvä, koska sinähän todetaan, että me voimakkaasti kehotamme komissiota viipymättä ilmoittamaan lopullisen ehdotuksensa, joka liittyy siihen, voidaanko tämä nimitys pitää, voidaanko sitä pitää hyväksyttävänä. Te ajattelette kenties jotain toista tarkistusta. Ahaa, minä ajattelin nimenomaan tätä tarkistusta. Mutta kuten huomaatte, rouva puheenjohtaja, 116 tarkistus. Siinä uskoisin aivan korrektisti kysytään komissiolta, mitä komissio ajattelee asiasta ja minkälaisia toimia se pitää välttämättömänä. Sillä, kuten edellinen puhuja mainitsi, ajattelen kaikkia näitä kymmeniä sivuja selityksiä ja kaikkia tunteja, joita on vietetty kuulemisissa, niin me emme silti ole saaneet mitään viitettä siitä, että komissio olisi tietoinen siitä, että jokin ei nyt ole aivan oikein. Olisiko tämä mahdollista? Missä komissio näkee tämän? Elääkö komissio jossakin omassa kuplassaan? Edellinen puhujahan viittasi siihen, että ole toivottavaa politisoida pääsihteerin asemaa virkaa, ja se on totta. Olemme siinä valitettavassa tilanteessa, että tämä virka on politisoitu massiivisesti johtuen nimenomaan puhemiehen tai puheenjohtajan asemasta. Ja tässä tilanteessa on kyllä syytä pyytää komissiota ja sen puheenjohtajaa pohtimaan tätä tilannetta nimenomaan poliittisena kysymyksenä, eikä luopua tästä optiosta, että kun on olemassa voimakas poliittinen äh, sitoutuminen, joka liittyy sitten, kun komission toimikausi päättyy, se se johtaa myöskin siihen, että päättyisi politisoidun pääsihteerin toimikausikin. Kiitos. Edustaja Panjo. Madame la, la présidente. Niin, puheenjohtaja. Tämänpäiväisessä kokouksessa me olemme tehneet tavoikseemme tutkia päätöslauselmaa, mikä on hyvin tärkeää, ja minusta meidän pitäisi myöskin lyödä lukkoon jatkokurssi. Miten, miten Euroopan parlamentti tulevaisuudessa, miten se tulisi toimia. Minä olisin toivonut, että täysistunnossa olisimme käyneet keskustelun ja äänestäneet, mutta sen lisäksi on varmastikin tärkeää, että me talousarvion valvontavaliokuntana myös täysin täytämme oman tehtävämme niin kuin olemme aina tehneet menneisyydessäkin. Kiitokset siis teille tästä päätöslauselma luonnoksesta. Kollega Gerbrandi totesi äsken, että, että me aina pyrimme siihen, että Euroopan parlamentti parlamentti valvoisi komissiota ja tästä syystä meidän tulisi nyt myös tehdä kaikkemme, jotta tuo valvonta parantuisi. Tässä on avattu tietynlainen Pandoran lipas alusta lähtien siksi, että Euroopan komissio on jättänyt hoitamatta tiettyjä asioita. Tämä näkyy niistä 165 sivua, sivusta vastauksia, joita komissio on antanut, ja tämä syntyy me 27. maaliskuuta komission jäsen Ötterin kanssa. Kävimme keskustelin ja kysymme häneltä, ja saman aikaan tämä komission jäsen sanoi, että herra Selmaja olisi osallistunut niihin vastauksiin, joita meille annetaan. Tämähän on täysin artiklan 11 vastaista, joka on siis virkamiesten ohjesäännössä, eli on olemassa koko joukko elementtejä poliittisella tasolla, jotka komissio on tässä jättänyt huomiota ja siksi me olemme nyt tulleet tähän vaikeaan tilanteeseen ja tämä minä sanoin myöskin kuulemistilaisuudessa herra Yttingerin kanssa. Ja nyt olemme nähneet, miten miksi vaalit Unkarissa päättyivät, mitkä, oli, mitkä olivat tulokset. Nationalistiset ja Euroopan vastaiset virtaukset ovat yhä voimakkaat voimakkaammin nousemassa esiin, ja näin on ollut vuodesta 2014 yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tässä syystä minusta meidän päätöslauselmamme on todellakin sellainen, että sen täytyy osoittaa komissiolle ja sen puheenjohtajalle, että tämä Pandoran lipas on suljettava. Tällä minä tarkoitan sitä, että on löydettävä ratkaisu, joka tietyllä tapaa rauhoittaa tilannetta. verrattuna siis siihen, mitä olemme voineet havaita nyt viimeisten kahden kuukauden aikana. On huolettava siitä, että me saamme selkeän ehdotuksen komissiolta, joka rauhoittaa tilannetta uudestaan ja joka palauttaa tietynlaisen uskottavuuden, joka on välttämätön Euroopan toimielimille, koska meidän uskottavuutemme on kovasti kärsinyt koko tässä asiassa. Joten tässä minusta meidän tulisi ajatella erinäisiä tarkistuksia, esimerkiksi 116, joka on rouva Ajala Senneriltä. ja ajattelen myöskin tar- tarkastusta, tarkastusta, jonka on tehnyt kollega Gerbrandi, ja myöskin sitä, jonka on tehnyt Bart Stas, joissa ehdotetaan, että meidän Täytyy löytää tie, jolla voidaan tällaiset äh, hakumenettelyt pääsihteerin virtaa, virkaa vasten, äh, varten organisoidaan tietyllä tavalla, mikä merkitsee sitä, että herra Zelmaja, äh, hänen tulisi aluksi nyt erota virastaan ja että käynnistettäisiin menettely uudestaan. Tällä tavoin me voisimme saavuttaa tavoitteemme, nimittäin sen, että tämä virka pääsihteerin virka ei nouse poliittiselle tasolle. Se päinvastoin kuin siihen, mitä puheenjohtaja Juncker alusta asti on tehnyt, tämä koskee muitakin, muitakin eh, Euroopan komission jäseniä, tätä asiaa ei tulisi politisoida, siksi olisi käynnistettävä uusi menettely, jotta me voisimme päästä pois tältä vaaralliselta kurssilta. Tämä olisi minun äh, ehdotukseni, mutta tämä on siis se, mikä on todellakin kollegojen Stas ja Gerbrandi tarkistuksessa. Kollega Stas. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin teitä kiittää tästä ehdotuksesta. Minusta voin rehellisesti sanoa, että useat kollegat kuitenkin pelkäsivät, että esitetään heikkoa päätöslauselmaa, mutta te toimitte mainenne mukaisesti riippumattomasti yhdessä sihteeristön kanssa. Kirjoititte päätöslauselman luonnoksen, joka on vahva ja kyllä on ihan puolustamisen arvoinen ja tästä kiittäisin teitä. Teidän kantanne osoittaa riippumattomasti halukkuuttomuutta täällä valiokunnassa aivan täysin, sataprosenttisesti. Todella haluaisin sydämellisesti tästä kiittää. Kokouksen aluksi sanoitte, että neljä viidennestä 80 prosenttia tarkistuksista mieluummin hylkäisitte, että laitatte miinuksen äänestyslistaan. Sanoitte kuitenkin, että Voitte esittää muutamia kompromisseja, odotan niitä mielenkiinnolla, mutta kaikki mitä aikaisemmat puhejat, puhujat ovat nyt sanoneet, on tärkeää pitää mielessä. Tässä kokouksen osiossa tulee sellainen tunne, että artiklassa 18 ehkä voidaan sopeuttaa tätä sanamuotoa hiukan – mutta jollain tapaa kuitenkin sanomme, että se, mitä on tapahtunut, vaikuttaisi, voisi vaikuttaa tai saattaisi ulkomaailman silmissä näyttää sellaiselta toimelta, että tämä on oikeastaan no, vallankaappaus siellä. Puheenjohtaja, jos tällainen ajatus on valloillaan Budapetin valvontavaliokunnassa, niin jos sanomme A, meidän on sanottava myös B. Olen samaa mieltä siinä mielessä muiden puhujien kanssa, että jos lähdetään liikkeelle, pitää viedä tämä asia loppuun asti ja esittää jotain toimia. Sellaisia tarkistuksia on paljon, jossa ehdotetaan jotain toimia sosiaalidemokraattien 116 esimerkiksi, tai edustaja De Jongin tarkistus, minun tarkistukseni tai Herbrandin tarkistus, ja Kysyisin, eikö olisi ihan hyvä puheenjohtaja, jos saataisiin kaikki ne, jotka ovat tämän tyyppisiä tarkistuksia esittäneet saman pöydän ääreen, ja saataisiin aikaan sellainen sanamuoto, joka on korrekti, oikea, ottaa kaiken huomioon, mutta kuitenkin vaatii tiettyä toimintaa komissiolta, tunnustain, että tämä menettely on sellainen, että ei mitenkään voida – hyväksyä ja joka haittaa Euroopan unionin asemaa. Eli pyytäisin, että saisitte yhteen kokoukseen ne, jotka ovat esittäneet tällaisia tarkistuksia, joissa halutaan toimintaa. Ja sitten saataisiin yhteinen tarkistus, jossa saataisiin pyydettyä todella jotain toimintaa komission puolelta, enemmän avoimuutta seurattavuutta myös. Kiitos, kollega Salafranca. Ja sitten Ajala Sender. Gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että tässä keskustelussa on eräs perusasia, joka olisi nyt huomioitava, nimittäin nämä oikeudet ja mahdollisuudet, joita parlamentilla on toimia, kun se demokraattisesti valvoo komissiota. Tässä ei pitäisi olla mitään hämärää. Puheenjohtaja, kysymys on siitä, kuinka me käytämme näitä etuoikeuksia, jotka liittyvät komission demokraattiseen valvontaan. Minun mielestäni tämän parlamentille kuuluva oikeus on sellainen, jota meidän on käytettävä vastuullisesti, suhteellisesti ja vastuun tuntoisesti. Niin, puheenjohtaja, tässä olette arvioineet näitä tarkistuksia ja totesitte, että päätöslauselman tarkoituksena on antaa opetus ja saada muutoksia tähän menettelyyn. Jotkut kollegat, ja olen yhtä mieltä, näistä sanoivat, että meidän olisi vedettävä tässä asiassa johtopäätöksiä. Oettingerin ollessa täällä sanoin, että olisi otettava huomioon tiettyjä kriteerejä jota täällä ei ole käsitelty, koska nyt puhumme enemmän muodosta kuin sisällöstä. Ja se koskee nimenomaan äh, ehdokkaan pätevyyttä. Ja sitten toiseksi, onko tämä menettely laillinen? Tänä päivänä oikeuden yksikkö sanoi meille, että artiklan 7 käyttö, sitä voitaisiin siis tulkita eri tavalla. Se, mikä oli niin selkeää sinä päivänä, kun Nöttinger oli täällä, nyt onkin vain mielivaltainen artiklan 7 tulkinta niin, että miten kilpailua ei tässä tarvittaisi. Puheenjohtaja, jos tämä, onko tämä menettely sitten ollut erilainen kuin mitä komissio on aikaisemmin käyttänyt pääsihteerin nimittämisessä? Tämä on yksi kysymys. Ja vielä lopuksi asioita pidän tärkeänä. Mitä voidaan tehdä toimielinten kesken ajatellen tulevaisuutta niin, että nämä nimitysmenettelyt henkilöstösäännön mukaisesti olisivat avoimempia ja että ne voisivat vastata sekä kykyä että ansiota, joka on, pitäisi olla perustana. Täällä kollegat viittasivat päätöslauselman kohtaan 18. Se on täällä otettu esille. Me en ole sitä mieltä, että tässä olisi käytetty, että tällainen voimakas kielenkäyttö olisi hyväksyttävää. Se sanoi, että miksi jotkut kollegat täällä hyvin rohkeasti ovat tehneet tarkistuksia, joista en ole yhtä mieltä, ja todenneet, että tämä toimielin on käyttäytynyt samalla tavalla, kun se on nimittänyt tiettyjä henkilöitä. Toisin sanoen, me itse olemme sietäneet tällaista jonkinlaista vallankaappausta niin kuin tässä kohdassa 18 on todettu. Tulevaisuutta ajatellen voisin niin todella tässä pidemmäkin puhua tästä mm, Beverin tapauksen oikeutuksesta tai uudistusmahdollisuuksista. Kyllä minun mielestäni tulevaisuutta ajatellen meidän pitäisi nyt sitoutua kaikkien toimielinten väliin, välillä siihen, että tällaisia tilanteita ei enää tulisi uudestaan – Hyvä puheenjohtaja, täällä on tehty tarkistuksia, joiden mukaan meidän on pidettävä kiinni asetuksen ja, työ- ja työjärjestyksen henkeä ja kirjantaa. luen oikein hyvin. Englantia ja Ranskaa työjärjestyksessä sanotaan 158.1 kohdassa, että kaikki asiakirjat on toimitettava kaikilla virallisilla kielillä. Ei tämä ole mikään kritiikki, kyllä minä voin näiden kahden kielen kanssa tehdä työtä, mutta kyllä meidän pitäisi välttää tai muistaa ne seuraukset, mitä tällä tapauksella on. Olen kuunnellut tällä ajallaan tarkkaan. Hän sanoi, että ei pitää tilannetta vaikeuttaa, emmekä saa aiheuttaa tästä kriisiä. Tarkoittaako tämä siis, että tarkistuksen 77, jossa sanotaan, että tämä nimitys on aivan sietämätön. ajatteko vetää tämän pois? ajatteko maltillistaa kantaanne? silloin kun tätä asiaa käsitellään, niin meidän toimielimemme uskottavuus on myös pelissä. Kyllä meidän pitää olla ja johdonmukaisia, kun ajatellaan, mikä meidän poliittinen valvontavaltakomissio kohti on, mutta en kyllä uskaltaisi sanoa, että tämä nimitys olisi ollut laiton. Tätä varten meillä on tuomioistuin, jos joku tuntee olevansa asemassa, jossa hän on kärsinyt vahinkoa, niin hänen pitäisi esittää kanne. Meidän pitää reagoida poliittisesti ja minun mielestäni sen olisi kohdistuttava siihen, niin kuin tekin sanoitte, että keskitytään tulevaisuuteen niin, että tulevat nimitykset voisivat vastata avoimempia sääntöjä ja niissä voitaisiin ottaa huomioon ansiot ja kyvyt niin, että virkamiehellä olisi mahdollisuudet oikeutettuihin pyrkimyksiin ryhtyä. Kyllä tässä johtopäätökset ovat aika selkeitä tässä osittain on ne sillä fakta, että minä olen tehnyt tämän tarkistuksen konsolisponssin kanssa. Meidän kenttämme on poliittinen, niin kuin tälle talolle kuuluu. Tämä on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on mennä lailliselle puolelle, joka ei kyllä kuulu meille, vaan, tilin, vaan tuomioistuimelle. Puheenjohtaja, toivon todella Tiedän, että olette objektiivinen ja toivon, että voit eh, laatia kompromissitarkistuksen niin, että tämä teksti voisi olla sellainen, että siitä saadaan päätöslauselmaa aikaan, joka, jota suuri enemmistö ryhmistä tukee, unohtamatta sitä, että tässä tarkoituksena ei ole näpäyttää komissiota, vaan toimia niin, että jatkossa nämä, näissä nimitysmenettelyissä voidaan huomioida kyky ja ansiot ja, ja saada lisää avointa. Kiitoksia. Kollegin Ajala. Kollega Eeva Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Huolestuin hieman siitä, mitä Deungin täällä sanoi. Periaatteessa olen aivan yhtä mieltä. Hän on aivan johdonmukainen ja Äh, ja oikeutettu toinen asia sitten, ollaanko yhtä mieltä. Täällä oli siis äh, virkamiehiä, jotka olivat melkein AD15 tasolla, en tiedä mikä heidän palkkaansa on, mutta varmaan enemmän kuin artiklassa 50, ja, ja he eivät ole sitten päässeetkään eteenpäin. Tämänkin asiasta olen tehnyt tarkistuksen. Se ei ole niin tärkeä, mutta kyllä se vahvasti liittyy siihen, mitä, mihin tässä pyrimme. Nimittäin, että kun ajatellaan tätä luetteloa, joka oli liitteenä sinä päivänä, kun Selmeirin nimitys tuli pääsihteeriksi. Silloin oli toinenkin luettelo esillä. Siellä ähm, oli merkittäviä muutoksia pääsihteerien tasolla, pääjohtajien tasolla. Toivon, että oikeusasiamies on ottanut tämän asian huomioon, mutta haluaisin, että tässä selvitettäisiin sitä, kuinka paljon valtaa on hyvin korkealla virkamiehellä painostaa joitakin toimielimiä. Koska siinä kohtaa, kun puhutaan henkilöistä, jotka eivät ole onnistuneet saamaan ylennystä AD15-luokkaa. Minä ensimmäisenä haluaisin puolustaa virkamiehiä, joilla ei ole varmasti edes AD14, jotka... Vaan, virkamiehiä, jotka näkevät, että tuolta eri tasoilta me, mennään ohituskaistalla ohi heidän. On varmaa, että ei tähän liittynyt ainoastaan ongelmia pääsihteerin nimitysmenettelyssä, vaan tässä oli myös reagointia joiltakin hyvin korkeilta virkamieheltä. ja olen vuosia kausia ollut näihin henkilöihin aika, aika tympääntynyt, enkä ole tässä. Mutta jos nyt lähdetään niin jotenkin tässä rankaisemaan, niin sitten otetaan kaikki samalle linjalle. Kyllä tässä on paljon muuta kuin pelkästään uuden pääsihteerin tilanne. Joten jos tälle tielle lähdetään, niin olen oikein tyytyväinen, että oikeusasiamies puuttuisi tähän asiaan, mutta sitten on otettava kaikki muutkin tapaukset, eikä ainoastaan tätä yhtä nimitystä, vaan nämä molemmat asiat yhdessä ja katsottava, kuinka tämä dynamiikka on toiminut. Tässähän puhutaan vastuullisuudesta. Kaikkien olisi oltava vastuullisia. Ja sitten on asia, josta minulla on aivan suoraa tietoa. En edes etsi mitään, vaan minulle tyrkytetään tällaista tietoa, että näin tässä nyt kävi. Joten kollegat De Jong ja Herbrandi, nämä ehdotukset ovat aivan legitiimejä en nyt ehkä sataprosenttisesti niitä tule, mutta pitääkääpä ne, koska täällä on joitakin asioita, joissa sekä lehdistössä että kommenttien tasolla joidenkin korkeiden virkamiesten tasolta niin kun tietylle tasolle päästään, niin, niin kyllä siellä sitten jokainen tiesi löytää. Kyllä me tarvitsisimme jonkinlaisen kontradiktorisen menettelyn näiden korkeiden virkamisten kanssa, kun ennen kuin he lähtevät ja tekevät se kannusta muualla, niin olisi hyvä, että meillä olisi kunnollinen nimittelymenettely, ettei, ettei tällaista tapahtuisi. Olemme tätä asiaa todella käsitelleet jo viikkoja, mutta vain oikeastaan yhtä puolta ongelmasta. Tämän halusin tehdä selväksi pidän kyllä virkamiehistä, mutta jotkut ovat kyllä sellaisia virkamiehiä, että pitäisi vähän katsoa uudestaan, mitä hyväksytään. Sitten kun ollaan AD15 tasolla, niin se on aivan selvää, että sieltä ei sitten enää alaspäin lähdetä. Kyllä minä tiedän nämä komission entiset virkamiehet, kun olen heitä kyllä nähnyt. Mutta vähän, vähän pyyntöjä tähän suuntaan. Kiitoksia. Kollegi Klins, bitte. Kollega Klintz. Tämä on missverständnis. Also, Väärinkäsitys. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Vai sittenkin? Jaa, olkaa hyvä. Eh, thank you very much. Kiitos. Näyttäisi nyt siltä, kun kuuntelen kaikkea, mitä täällä on sanottu, että mikään ei tule muuttumaan. Herra Selmayer jää tehtäväänsä, koska meillä ole oikeus perustaa saada häntä virasta pois hän tulee pysymään tuossa virassa. Me emme pysty siirtämään tätä yksilöä pois virastaan. Ja jos hän jää tuohon tehtävään, on varmaa, että komissio vaurioituu en käsi enemmän vahinkoja vielä. Enemmän vahinkoja tulee vielä syntymään. Meille sanotaan että tämä on nyt laillista. Jotkin suurimmat ihmisoikeusrikkomukset on tehty laillisuuden varjolla laillisuus ei välttämättä aina ole oikein, se on aina oikea tapa tehdä, joskus ihmisten täytyy jopa taistella sitäkin vastaan. Jos hän ei lähde komissio tulee vahingoittumaan. Hella Zermaje tietää sen, herra Juncker tietää sen, Öttingerkin tietää sen ja siitä huolimatta he pyrkivät nyt jotenkin kestämään tämän myrskyn. Tämä on se, mikä tässä nähdään. Näyttää siltä, että tämä ei heitä kiinnosta. Tämä kertoo paljon siitä, mitä komissio ajattelee yleisestä mielipiteestä ja jostakin ihmistä tämä näyttäisi tragedialta niistä, jotka ovat vakavissaan eurooppalaisesta hankkeesta, mutta sellaisille kuin minä, tämä vain vahvistaa sen epäilykseni, että komissio itse asiassa ei välitä siitä, mitä EU-kansalaiset ajattelevat. Se, että on ollut tekemistä tiettyjen komissioiden kanssa, esimerkiksi valeuutiskomiteassa on se, että ei saatu todellisia vastauksia Frederica Mogherini ja Euroopanen puolustus, joka aina kertoo meillä, että, että ollaan eurooppalaisen armeijan puolesta ja on äh, asioita, joihin ei saa koskaan vastauksia. Tämä vain vahvistuu, että todellakin viime kädessä vi- ei heitä kiinnosta todellakaan pennin vertaa se, mitä me ajattelemme. Herra Juncker halusi tämän miehen tähän tehtävään, niin hän tuli tekemään kaikkeensa saadakseen hän tänne tähän asemaan. Ja nyt hän on saanut sen aikaiseksi, ja nyt kun sanotaan, että tätä ei pitäisi liioitella, ja niin minä tässä voin sanoa, että ole mikään massiivinen Eurooppa-hankkeen tukija, mutta ei tässä kuitenkaan pitäisi eh, sanoa, että meille, että me liioittelemme. Tässä on vahingoitettu Euroopan unionia ja tietään tämä, jos tämä ihminen jää tähän tehtävään, tämä vahinko tulee vielä kasvamaan. Tämä yhdentekevä suhtautuminen, joka, jonka herra Oettinger täällä osoitti viimeksi, ja syy tähän nopeaan nimittämiseen, vaikka me kaikki tiesimme, kaikki, joilla on aivot päässä, tietävät, että ei ollut tarvetta tällaisen, niin sitten sanotaan, että no prosessi olisi kestänyt kuusi viikkoa, ja tämä olisi ollut suuri katastrofi, joten <clears throat> ei olisi ollut ainoatakaan sijaistakaan mitään, mutta meidän annettiin ymmärtää, että näin olisi ollut. Jos näin on, no todellakin ole, mitä tapahtuisi, jos nyt sattuisi käymään niin, herra Oettinger sairastuisi neljäksi, viideksi tai kuudeksi viikoksi. Sen mukaan, mitä hän itse sanoi, se on täysi katastrofi. Ja herra jos herra Selmayer, jos sairastuu kuudeksi viikoksi, mitä me sitten teemme? Jätänkö itse pois tästä tehtävästä, koska ei voida odottaa näin pitkään, että hän tulee takaisin. Meillähän sanottiin, että tämä oli pääsyy siihen, että tämän tehtävän saamiseen, että ei voitu odottaa prosessin loppuun. Kukaan ei usko sitä. Sanon vielä kerran me, ei, ei voida liioitella. Meidän sanotaan, että, me, meidän voi, että meidän pitää liioitella. Ei tätä liioitella. Tätä voi liioitella, mitä tässä on tapahtunut. Tämä on ehdottomasti valtava katastrofi. Ja yksi tärkeä asia, jonka täällä kuulimme, tuli edustaja Gerbrandilta. Ei ole olemassa edes tunnustusta siitä, että tämä prosessi olisi ollut jotenkin ongelmallinen. Mitä tahansa tarkistuksia hyväksytäänkin tähän tämä päätöslauselmaan, mutta ja vaikka kaikki parlamentin jäsenet tämän puolesta – hän tulee jäämään tuohon tehtävään. Hän on nyt tehokkaasti vaurioittamassa Euroopan unionia. Hänen päällikkönsä myöskin tietoisesti vaurittavat Euroopan unionia. Tämä ei ole mitään liioittelua, tämä ei ole mikään hyvä asia, eikä tämä todellakaan ole sellaisia, jossa voisi liioitella mitenkään sitä tällä toimilla. Tämä on farsi. Uskomaton farsi. No, jatketaan vaan. Also, das wollte ich eigentlich... No niin, halusin oikeastaan juuri aloittaa oman yhteenvetoni sanomalla, että hienoa, että voidaan ihan rauhassa keskustella tästä niin kuin tähän mennessä. Ai sittenkin edustaja Klintz, no olkaa hyvä. Kiitos. Mä tulin hiukan myöhässä, mutta haluan ku- olen saanut kuitenkin kuulla erinäisiä puheenvuoroja vielä, ja minusta tämä tilanne olisi seuraavan näköinen. Meillä on nyt kolme ulottuvuutta tässä asiassa. Tässä on juristinen, olaillinen näkökanta, sitten on menetyttelyä koskeva näkökanta ja sitten se, onko tässä jonkunlaista huomioon pätevyys tässä prosessissa. Minusta näyttäisi siltä, että koko menettely, niin kuin se on tapahtunut, me sanoisimme, me Schwabit sanoisimme, että tässä on tietty sivumaku, ja tämä on jotakin, mitä ei voisi tapahtua tavallisten avoimu, tavallisen avoimuuden nimissä ja siinä, että ottaisin huomioon kaikki eh, säännöt asianmukaisesti. Kaikesta huolimatta kuitenkin minä, eh, kuten edellinen puhuja nyt sanoi, minusta ei olisi syytä pitää tätä jonakin eh, skandaalina, joka nyt aiheuttaisi syvän kriisin Euroopan unionissa. Se, että Helselmaja halusi ylennyksen tähän virkaan, on kiistatonta. Jokainen huippuvirkamies haluaa päästä eteenpäin, ja jos tilaisuus tulee, niin varmaankin hän hyväksyy tämän mahdollisuuden, mutta aivan samalla tavoin oli myöskin hänen isäntänsä, komission puheenjohtajan Junckerin toive, mikä muidenkin komission toive, jotka yksimielisesti tukivat häntä, että tämä ylennys tapahtuisi. Joten minusta olisi väärin se, että Helselmayeria nyt yksin pidettäisiin syypäänä kaikkeen, ja hänen pitäisi nyt kärsiä sitten siitä, että kun on ehkä hiukan, hiukan, hiukan löysästi tulkittu sääntöjä, eikä välttämättä ole noudatettu menettelytapaan liittyviä määräyksiä. Kiistatonta minusta kuitenkin on se, että pätevyys ja on se, mikä tässä on otettu huomioon. En ole kuullut mitään suulta valitusvirttä siitä, että Zelmaaja olisi epäpätevä tehtävässään päinvastoin usein on sanottu, että hän oikeastaan on se, joka pitää käynnissä ja on pistänyt liikkeelle monia hankkeita ja päätöksiä, jotka komissio on tehnyt. Siinä mielessä minusta on liioittelua. Tässä olen yhtä mieltä espanjalaisen kollegan kanssa, että minusta on nyt liioittelua vaatia, että hänet, hänen nimityksensä peruutetaan ja toimitaisiin niin kuin olisi nyt tapahtunut jokin valtaisa rikos. Näin ei ole tapahtunut. Meidän täytyy mainita heikkoudet, jotka tässä on nähtävissä ja pitäisi tuoda selvästi julki se, että me pidämme tätä äh, tällaisena lipsahduksena, joka, joka kyllä tulee kokonaisuudessaan vahingoittamaan komission mainetta, mutta emme saisi mennä niin pitkälle, että nyt vaatisimme tämän nimityksen peruuttamista joka on perusteltu ajatellen henkilön pätevyyttä. Emme saa myöskään unohtaa yhtä asiaa. Me täällä parlamentissa emme ole sellaisia, että mekin olisimme virheettömiä. Kun me teemme päätöksiä tai tuemme toimenpiteitä, se tapahtuu usein myöskin hyvin läpinäkyvistä kansallisista tai puoluepoliittisista syistä, ja siksi meidän pitäisi olla varovaisia siinä, että nyt tässä ryhtyisimme ampumaan tykillä. So, niin, kiitos. Aloitan uudestaan. Haluaisin osoittaa mahdollista tietä eteenpäin noin kolmannesta tuen, reilua kolmannesta. 40. Kyllä. Ja 90 en. Tiefen Prozess des Austauschs. Tässä on keskusteltu ja olen kiitollinen siitä, että voidaan keskustella asiapohjalta. Nähdään, että tässä on erilaisia kantoja. Komissiolla on oma kantansa, jolla meistä toisenlainen kanta. Ja tässä päätöslausemassa pyritetään jotenkin osoittamaan, miten laajasti näitä kantoja on. Niitä pitää heijastella, koska muuten ei saada tätä asiaa esitettyä. Ei voida sanoa, jotain sellaista, mitä muut eivät voi tässä tukea. Meidän pitää ymmärtää, että tässä kysymyksessä on erilaisia näkökantoja. Riippumatta siitä, mitä teemme, nämä kannat ovat olemassa myös tulevaisuudessa. Sen halusin todeta. Toiseksi, ja tätä pahoittelen, että tässä on ollut niin kova aikapaine. Sunnuntai-iltana yhdessä katsomme ensimmäisiä elementtejä, jotka kuuluivat tämän tekstin ja pyrimme työstämään kysymysluetteloa lukemaan, selvittämään näitä tietoja, joita meillä oli. Ja, ja sitten lingvistijuristit ja oikeudellinen yksikkö ja niin edelleen. Joka tapauksessa pahoittelen sitä, että kohta 18 kollega Salafranka tämän sanoikin. On sellainen kuin se on. Olen tehnyt tarkistuksen tähän jotta voidaan nähdä tämä kantojen kirjo. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on tehnyt tähän tarkistuksen. Siinä on ihan hyvää mukana, voin sitä tukea. Uskoisin, että näin voimme supia siitä, että tämä näkemysten kirjo pitää saada näkyviin tässä päätösasemaluonnoksessa. Sitten jotkut sanovat, että minä haluan lisää Kollega de Jongille haluaisin sanoa seuraavaa. Ei tätä näin vaan todeta ja sitten se loppuu siihen. Tässä on tämä lessons learned ja sosiaalidemokraatit ehdottavat uutta sanamuotoa. Tässä pohditaan sitä, mitä meidän on opettava tulevaisuutta ajatellen. Ja olen kiitollinen tästä keskustelusta. Tätä voidaan vielä työstä, Miten haluamme, että nämä asiat hoituvat tulevaisuudessa? Mutta se, mitä me kirjaamme tähän, pitäisi kirjoittaa niin, että tämä ei ole meille ongelma ensi vuonna. Eli ei lähdetä ajamaan sellaisia sääntöjä, joista tiedämme jo, että niitä ei voida noudattaa tai haluta noudattaa. Eli on selvitettävä sitä, minkälaisia uramahdollisuuksia halutaan kabinettien jäsenille ja uravirkamiehille. Mitä eroja tässä on? Tämä on kysymys, joka olisi pitänyt oikeastaan selvittää aika päiviä sitten. Myönnettäköön, että tämä on henkilökohtaisesti minunkin virheen ja tämän valiokunnan virhe, koska heti kun henkilöstösäännöt ovat täällä esityslistalla, silloin heti tulee ongelmia täällä virkamiesten kanssa ja muiden valiokuntien kanssa sanotaan, että älkää puuttuko tähän, tämä on jo nähty. Olemme nähneet tämän, kun henkilöstösääntöjä on muutettu sanottava, että en halua tuota keskustelua uudestaan, joka silloin käytiin. Siis se, että halutaan pitää tämä valiokunta henkilöstösääntöjen ulkopuolella siltä varalta, että siellä on sellaista, mitä emme halua. Ja pohdin tätä komission sen Oettingerin tarjousta ja ajattelin, että voitaisiin pyrkiä ottamaan tämä tarjous vastaan. Tähän mennessä on pyritty tätä kautta menemään henkilöstösääntöjä muuttamaan, mutta ei se näin toime. Henkilöstösäännössä on valittu eri päivämäärä 2023, jotta se jää monivuotisten rahoituskehysten jälkeenkin voimaan. Mielelläni palaan tähän kysymykseen, sen voi luvata jokaiselle. Ja tässä vilkutin vähän su- suurelle yleisölle, joka seuraa tätä kokousta. Eli toivon, että työstämme tätä. Tämä kysymys, joka nyt on nähty, jotenkin pitää yrittää ainakin selvittää sitä. Haluaisin kyllä sanoa, että voitte luottaa siihen, että suhtaudun tähän kysymykseen vakavasti. Ja muut ongelmat, joita henkilöstökysymyksessä nähdään, on myös hoidettava. Ja haluaisin odottaa yhdestä asiasta. Kollega Herbrandin tarkistuksessa puhutaan oikeusasiaa miestä riippumatta siitä, mitä tapahtuu, pitää kääntyä hänen puoleensa. Eli en halua tällaista, kun ei vielä tiedetä, mitä tässä tapahtuu. Eli en haluaisi, että riippumatta siitä, mikä menettelyn lopuksi tapahtuu, voidaan vetää tämä johtopäätös. Sitä en haluaisi. Eli todella toivoisin, ettei lähdetä tukemaan tätä tarkistusta, että lähdetään pyötämään tämä päätös. Päätös, joka kollegiossa on tehty. Emme voi kollegiolta vaatia, että kolme viikkoa myöhemmin sanotaan, että ei meillä muuttuikin mieli. Tässä tarvitaan jotain oikeusvarmuutta, suunnittelun varmuuttakin. Ja sitten tuo kultainen kädenpuristus, se olisi mielestäni todella surkea ratkaisu ja muuta mahdollisuutta ei ole, joten siksi on sanottava, että en halua tätä ja siksi haluan pitää kiinni siitä, että vastustan näitä tarkistuksia, jotka kulkevat tähän suuntaan. Uskoakseni meidän pitää nyt ihan rauhallisesti suhtautua tähän kysymykseen, koska haluan, että me näyttämme uskottavilta tässä kysymyksessä. Tähän mennessä tämä on mennyt mielestäni melko hyvin, vaikka tämä on tehtävä, mielelläni olisi luopunut. Meidän on pohdittava, mitä voimme saada aikaiseksi. Se on siellä toisessa osiossa. Katson tätä vielä uudestaan ja katson tarkistuksia. Myös kollega Stasin ehdotus on hyvä, että puhun kaikkien ryhmien kanssa. Niin aionkin tehdä tällä viikolla tänään. Huomenna valitettavasti lähden Stuttgartiin, mutta ylihuomenna sitten taas keskiviikkona olen jälleen täällä. Eli haluan, että keskustelemme siitä, mitä voimme tehdä ja miten voimme yhdessä saada myös enemmistön. Koska haluan, että päätöslauselma on riittävän selkokielinen, niin se on mielestäni riittävän tiukka. Mielestäni siihen ei tarvita lisää tiukennuksia. Se on selvä. Ja siksi pyytäisin vielä kerran, että pohditte, voisitteko tukea tätä lähestymistapaa ja äänestyslistaani, niin mutta sihteeristön kanssa katsomme tätä vielä uudestaan. Haluaisin kuitenkin jo sanoa, että mielestäni tällä koko tarinalla on ollut jo monia vaikutuksia. Kuka ei, en kai halua sellaista komission, jonka on neuvoteltava jäsenvaltioiden kanssa, joka olisi heikennetyssä asemassa. Et nyt olemme jo sellaisessa vaiheessa, että pitää jo pohtia, mitä tässä haluamme oikeastaan saada aikaiseksi. Parlamentti on Euroopan komission tärkeä kumppani, joka haluaa ajaa Euroopan yhtenäisyyttä. Tämä tavoite pitäisi pitää aina mielessä. Tämä koskee tietenkin sitä, mitä muut tai mitä puolueet haluavat oma puolueryhmäni haluaa myös parempaa hallintoa ja se on mahdollista vain kumppanuudessa komission kanssa. Olen iloinen siitä, että paljon on saatu jo aikaan. Mutta totta kai kiistakysymyksiä pitää voida selvittää tulevaisuudessakin. Me tarvitsemme sellaisia ihmisiä, jotka eivät tätä kanssamme. Tässä tarvitaan komissiota, komission puheenjohtaja, pääsihteeri ja budjettikomissaari ja niin edelleen. Toivon, että nämäkin asiat pidetään mielessä. Tässä tämä. Jos minun puheenvuorooni on vielä kommentteja, nyt olisi oikea hetki esittää niitä. Muuten siirtyisin muihin asioihin. Esityslistalla Ines. Niin, halusin vain sanoa sen, että ymmärrän kyllä sen, että jos nyt lähdetään näitä henkilöstösääntöjä avaamaan – niin se on monimutkainen juttu, niin se oli viimeksikin, mutta ja tietyt säännöt ovat komission sisäisiä, sitten on tosiaan sääntöjä, jotka ovat Junckerin kabinettien sääntöjä. Täällä varmasti on asioita, joiden avulla voisimme saada, saada takeita muuta henkilöstöä varten siitä, että, että on tiettyjä malleja, joita ei voida yleistää ja tällaiset joka viides vuosi tapahtuvat nämä lempäät laskut, jotenkin näistä pitäisi päästä eroon. Ja kyllä täällä on tällaista pehmeämpää lainsäädäntöä tai sääntelyä, joilla komissiossa toimitaan ja kabinetissa myös. Minä kyllä tunnustan sen, että kabinettien henkilökunta on todella arvokasta, en, enkä tähän halua puuttua, mutta kyllähän meillä on henkilökuntaa muuallakin, niin varmasti voitaisiin löytää riittävästi laadukkaita henkilöitä että voitaisiin jopa kannustaa kabinetissa tie työskentelyä, mutta ei tietenkään toisen, ei tietenkään henkilöstökunnan kustannuksella. Pääsihteeristä sanoitte, että henkilön pitää olla sellainen, johon puheenjohtaja voi luottaa, että hän olisi vahva toki, mutta ei tämä kyllä ole oikea sanamuoto. Kyllä minä olisin neuvonut vähän toisen tyyppistä toimintatapa tässä. Se, mikä on sen tämä soppa, joka on keitetty, niin ei se ole meidän keittelemänne. Kyllä meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että komissiolta tarvitaan nyt vahvaa signaalia. Me kaikki tarvitsemme sen komissio itsekin ja, ja sitä paitsi uusi pääsihteerikin tarvitsee sellaista. Ja situation in... Niin tietenkin henkilöstösääntöjen asema viimeksi uudistettiin henkilöstösääntöä 2014 ja tämä liittyy siihen, minkälainen urakehitys ikään kuin normaalille virkamiehelle on, että AD12 pääsee eteenpäin, jos on jonkinlainen johtajan tehtävä. Tämä on mielestäni oikein, koska tällainen automaattisesti tapahtuva ylennys on mahdollinen ainoastaan tiettyyn kattoon asti. Muuten tarvitaan sitten tällaisia sopivia virkoja. Muuten edetään vain sitä kautta, että saadaan jonkinlainen lisää tehtävä, eikä niin, että automaattisesti saa ylennyksen yli AD12. Ja tämä varmasti kärjesti tilannetta viime uudistusten yhteydessä. Siksi mielestäni on hyvä, jos tätä kysymystä käsitellään edelleen myös huomisten kautta. Ja toivon, että tämä ei ole niin hankala, ettei meitä enää huvita tätä aihetta käsitellä. Nyt en pystynyt lukemaan tuota. Ja edustaja Salafranka, olkaa hyvä. No, no kiitos. Puheenjohtaja, en nyt haluaisi tätä keskustelua mitenkään vaikeuttaa. Voin yhtyä sanoihin ja toivon todellakin, että voitaisiin löytää konsensus jossa huomioidaan kaikki mielipiteet, erityisesti tämän parlamentin etuoikeudet instituutiona, joka poliittisesti valvoo komissiota. Ajalan huomautuksesta olen yhtä mieltä. Useinhan normaalit virkamiehet eivät pysty pääsemään uralla eteenpäin. Täällä on pohdittu kabinettikysymyksiä. Se kysymys on heistettävä kaikkien toimielinten, kaikkien kabinetteihin, koska joka paikassa näitä ongelmia on, niin kyllähän me tiedämme, mihin ansioiden pohjalta kabinettien jäsenet sitten päätyvät. Tämä on kuitenkin yleistä keskustelua, joka tässä tapauksessa vaikuttaa pääsihteerin pinttykseen, mutta se on aikaisemmin vaikuttanut muihin korkeisiin virkamiehiin, pääjohtajiin ja pääsihteereihin, pääsihteereihin muissa toimielimissä. Kiitoksia. Kiitos. Näin tämä on saa. Esuslista on nyt käsitelty loppuun. Sitten muut mahdolliset asiat, onko puheenvuoropyyntöjä, niitä ei ole. Näin olemme tulleet julkisen kokouksen loppuun. Ja nyt pitäisimme pienen konttorin kokouksen tämän jälkeen. Kiitos. Kokous on päättynyt.